Colleagues, I think we can start. No niin, kollegat, varmaan voimme käynnistää kokouksen. Olemme esityslistalla kohdassa yhdeksän. Eli keskustelemme komission jäsenen Jonathan Hillen kanssa. Tervetuloa. tähän talous- ja rahasioiden valiokunnan tavalliseen kokoukseen. Hiilhän kävi täällä jo helmikuussa esittelemässä vihreän kirjan pääomamarkkinoista ja pääomamarkkinaunionista. Ja nythän on sitten ensimmäistä kertaa kunnolla keskustelemassa asioista, jotka liittyvät hänen salkkuunsa. Eli tervetuloa komission jäsen. Olemme mielenkiinnolla käyneet läpi vihreän kirjan ja olemme siihen valmistelemassa parlamentin vastausta. Meillä on ensinnäkin valiokunnan päätöslauselma, josta äänestetään toukokunnan täysistunnossa. Ja sitten meillä on oma aloitemietintö, joka liittyy lainsäädäntöön, joka hyväksyttiin edellisellä lainsäädäntökaudella. Ja Baals on esittelijä. Ja hänelläkin on ajatuksia liittyen tulevaisuuteen ja puhumme yleisistä asioista, jotka liittyvät vihreän kirjaan, eli miten löydetään oikea tasapaino talousvakauden ja kasvun välillä. Tämä on hyvin keskeinen kysymys. Ja on hyvä, että kiinnitätte paljon huomiota näihin kysymyksiin. Ja tämä on keskeistä myöskin tulevina viikkoina ja kuukausina, kun mietimme tiettyjen tärkeiden pankkisäädösten tilannetta. Meillä on oma mietintö, jonka Goulart on laatinut liittyen komission rooliin kansainvälisellä foorumeilla. Sekin on ihan hyödyllinen. Mehän tiedämme, kuinka tärkeitä ovat tällä tasolla annetut suositukset. Ja vielä ottaisin esille pari aihetta, jotka liittyvät tämän valiokunnan työtaakkaan. Ensinnäkin meidän täytyy päästä eteenpäin kaikkien ehdotusten osalta, jotka ovat edelliseltä kaudelta. Eli meidän täytyy saattaa työ päätökseen sen jälkeen, kun on saatu päätöksen neuvottelut rahanpesusta, luottokorttimaksuista, sitten meillä on tämä maksudirektiivi ja myöskin Meillähän oli hyvä äänestys valiokunnassa ja huhtikuussa on sitten täysistuntoäänestys. Ja toivottavasti pääsemme pian sitten pääomamarkkinarahaston osalta kolmikantaneuvotteluihin ja odotamme komissiolta tukea, kun pyydämme, että neuvosto sitoutuu siihen, että tässä asiassa päästään eteenpäin. Sehän selkeästi liittyy vakauteen ja tämä valiokunta tänä iltapäivänä äänestää vielä arvopaperia toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyydestä. Ja ensi viikolla äänestämme sitten benchmark-ehdotuksesta ja meidän täytyy jatkaa työtämme sitten vielä tärkeissä asioissa, kuten pankkirakenneuudistuksen osalta. Eli me luotamme teihin ja komissioon, että autatte parlamenttia varmistamaan, että tästä ehdotuksesta tulee pian laki. Ja sitten toinen kysymys. Tänä aamuna keskustelimme komission ja ESMAN kanssa kakkostason toimista. Ja on selvää, että meidän täytyy tiivistää edelleen yhteistyötämme tällä alalla. Tiedän millaisia haasteita tällä saralla on. Ensinnäkin komissio ja sen yksiköt. Me yritämme nyt selvitä työtaakasta, joka on valtavasti kasvanut. Parlamentti osoittaa ylimääräisiä resursseja delegoitujen säädöksien tarkasteluun. Mehän haluamme keskittää resurssimme niihin alueisiin, jotka ovat poliittisia prioriteetteja poliittisille ryhmille ja jäsenille. Ja sitten toivottavasti voimme jatkaa tätä erinomaista yhteistyötä. Ja nyt pidemmittä puhetta komission jäsen, olkaa hyvä. Very much. Paljon kiitoksia ja kiitos tästä johdannosta. Olen oikein iloinen, että olen täällä nyt noin kuukausi sen jälkeen, kun keskustelimme pääomamarkkinaunionia koskevasta vihreästä kirjasta. Ja meillä oli oikein hyödyllinen ajatusten vaihto ja olen Olin kiitollinen kommenteistanne ja ehkäpä niihin tartumme vielä tänään iltapäivälläkin. Tänä päivänä olen iloinen, että minulla on nyt mahdollisuus keskustella laajemmin koko tästä asiakokonaisuudesta ja kertoa teille viimeaikaisista kehityksistä. Ennen kuin lähden tähän kuitenkin haluaisin kiittää niitä monia Ekon valikunnan jäseniä, joiden kanssa olen käynyt hyödyllisiä keskusteluja viime marraskuusta lähtien. Tämä on sellainen valiokunta, jota arvostamme kovasti. Sillä on valtava työtaakka ja on aivan selvää, miksi tätä valiokuntaa arvostetaan niin kovasti. Kun olin täällä kuulemistilaisuudessa edessänne, esitin ne viisi pääosa-aluetta, jotka olivat minun prioriteettejani. Eli ensimmäinen niistä oli panna viimeisen viime vuotiskauden, viisivuotiskauden reformit täytäntöön ja toiseksi saattaa loppuun rahoitusalan uudistukset ja varmistaa, että periaatteet pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja johdonmukaisesti ja kehittää pääomamarkkinoita ja osoittaa ne hyödyt suoraan, yhtenäismarkkinoiden hyödyt suoraan kansalaisille. Ja käyn sitten läpi, mihin on päästy. Ensinnäkin täytäntöönpanosta ja pankkiunionin täytäntöönpanosta minun mielestäni. Siinä on päästy hyvin eteenpäin. SSM otti vastuulleen ensimmäisen marraskuun alussa tämän valvonnan ja tämän valiokunnan tuella nimitimme jäseniä tähän yhteiseen ratkaisu, ratka, ratkaisu tai palast, ratkaisu johtokuntaan. Ja nyt tarkoitukseni on varmistaa, että että hallitusten välinen sopimus hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ja otin tämän esille viimeisessä Ecofinin kokouksessa ja haluan varmistaa, että vien tätä asiaa eteenpäin jatkossakin. Sitten kakkostason toimenpiteiden täytäntöönpanosta, jonka puheenjohtaja jo mainitsi, niin tiedätte hyvin, että tämä on valtava tehtävä, jotta tätä asiaa saataisiin vietyä eteenpäin ykköstason lainsäädännössä on yli 400 valtuutusta ja komissio on käyttänyt 345 niistä tänä vuonna. Ja kun ottaa huomioon, kuinka yksityiskohtainen kakkostason lainsäädäntö on, niin me kunnioitamme ykköstason lainsäädäntöä, mutta yritämme sitten äh, saada mukaan myös riskinhallinnan suhteellisuusperiaatetta noudattaen. Parlamentti on ollut mukana delegoidujen säädösten valmistelussa varhaisesta vaiheesta asiantuntijaryhmissä. Ja mitä tulee eh, valvontaviranomaisten valmistelemiin teknisiin standardeihin, niin ne on jo lähetetty komissiosta eteenpäin. Ja sitten Ekon on järjestänyt ö, eh, nämä kuukausittaiset kuulemistilaisuudet kakkostason toimenpiteistä. Ja näistä aiheista on aivan omat asiakirja-aineistonsa ja toivottavasti nämä toimivat hyvin. Ja toivottavasti näitä kysymyksiä voitte ottaa esille minun kanssani sitten niitä tarkemmin niitä kysymyksiä. Ja toisesta aihekokonaisuudesta sitten kertoisin päivityksenä seuraavaa. Ensinnäkin haluaisin onnitella Lamasuuria ja Salbaa, Eltif ja NIF-asetuksista molemmista. Mitä tulee näitä, näihin eltifeihin, niin olen kiinnostunut saattamaan kakkostason säännökset voimaan mahdollisimman nopeasti tänä vuonna niin, että voimme tarjota oikeusvarmuutta ja yritykset voivat alkaa äh, markkinoida näitä investoijille. Ottaen huomioon nämä eltifit, äh, äh, jälkimarkkinoiden aikaansaamissa infrastruktuuriprojekteille tai PK-yritykselle olen halukas edistämään näitä nopeasti. Ja haluaisin kiittää Ekonia sen ö, sitoumuksesta poliittisissa kolmikanta neuvotteluissa, vakuutusvälitysdirektiivissä ja erityisesti Langenia. Ja myöskin maksupalveludirektiivissä kiittäisin apulaispuheenjohtaja Tajania. Ja on tärkeää, että asioita viedään eteenpäin poliittisella tasolla. Komissio hoitaa oman roolinsa poliittisella ja teknisellä tasolla ja haluamme auttaa saamaan keskustelut päätökseen Latvian puheenjohtajakaudella. Mitä tulee sitten rahamarkkinarahastoihin, tiedän, että tämä ei ole ollut niin helppo aihe, joten olen tyytyväinen siihen sopimukseen, joka Ekon valiokunnassa saatiin ja onnittelen tässä teitä, Niili Gilliä nyt sitten neuvoston tehtävänä on sopia yleisestä lähestymistavasta. Minun mielestäni Ekonin kompromissi on askel oikeaan suuntaan. Se ottaa huomioon ne oikeat äh, kysymykset koskien rahoitusvakaudesta ja rahamarkkinarahastoihin kohdistuvista riskeistä. Ja on ottava, otettava huomioon myöskin tämä mahdollisuus pankkien ja rahamarkkinarahastoiden välisestä ää, tartuntariskistä. Myöskin avoimuussäädöksiä halutaan tehostaa. Tällä hetkellä me ehdotamme 20 peruspisteen kynnystä alhaisen volatiliteetin rahamarkkinarahastoille, mitä tulee äh, rahoitusvakauteen äh, näiden kiinteäarvoisten rahamarkkinarahastojen kohdalla. Ja sitten haluaisin onnitella herra Sorua äh, arvopaperilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamisesta ja Fanniven, Hoitsen ja pankkien rakenneuudistuksesta ja Höökmarkkia vielä ää, äh, eläkkeelle siirtymisasioista. Ja sitten me haluaisimme vielä kiinnittää tarkkaa huomiota nouseviin riskeihin. Ja kuten tiedätte, komissio äh, aikoo hyväksyä ehdotuksia tulevina kuukausina äh, pankkien ulkopuolisista ulkopuolisiin pelastustoimiin ja ratkaisuihin koskien. Meidän on pantava säädökset täytäntöön johdonmukaisesti, jos halutaan rahoitusvakautta ja halutaan välttää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä. Koska, tai mitä tulee pääoma- ja likviditeetti sääntöihin, niin EUn ei pitäisi pelätä panna täytäntöön kansainvälisiä säädöksiä sellaisella tavalla, joka sopii Euroopan rahoitusympäristöön. EUlla on hyvin avoin lähestymistapa muihin oikeusjärjestyksiin, ja jos olosuhteet ovat tasa-arvoiset, niin me olemme valmiita avaamaan markkinamme myöskin kolmansille maille. Minun tehtävä, minun henkilökuntani tekee Euroopan valvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä teknisten arviointien aikaansaamiseksi kolmansin valtioiden suhteen. Ekvivalenssi on tärkeä asia, mutta suhteellisuus on siinä avainasemassa. Me arvioimme kolmanset, kolmannet maat, joilla on aika pienet paikallismarkkinat eri tavalla kuin sellaiset maat, jotka ovat merkittävässä roolissa maailmanlaajuisesti. You. Minulla on ilo sanoa, että maailmanlaajuisesti Yhdysvallat ja Eurooppa ovat enemmän ja useammin samaa mieltä kuin eri mieltä. Mutta joskus me kohtaamme tilanteita, jos me olemme viime hetkellä paikkailema tilannetta, kuten rajat ylittävät johdennaisten CFTC-tilanteessa. Meillä ei tarvitse olla ihan täsmälleen samat säännöt, mutta auttaahan se, jos me haluamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – Äh, säätelyprosessia tarttua Ja nyt siirryn TTIPiin, josta keskusteltiin tällä hetkellä Kofundin kanssa, joka on esittelijänne. Me haluaisimme syventää EUn ja Yhdysvaltojen asemaa säätelyssä kansainvälisten standardien johdonmukaisella täytäntöönpanolla ja läheisellä valvonta yhteistyöllä EU ja Yhdysvallat voisivat luottaa toistensa sääntöihin niin kauan, kun ne tuottavat saman tuloksen. Samalla tavalla me poistaisimme kustannuksia ja kitkaa, jotka vaikeuttavat kansainvälisen bisneksen toimintaa, rajoittavat, ja rajoittaisivat myös ihmisten mahdollisuuksia säätelyarbitraasiin. Me myöskin voisimme, tapaisimme paremmin rahoitusvakautta, kun nousussa olevat mahdollisimmat ongelmat todettaisiin valvontayhteistyössä, niin tartuttaisiin koordinoidusti. Äskeisellä vierailulla Yhdysvaltoihin sain sen käsityksen, että kumppanimme ymmärtävät, että nykyvuoropuhelun päivittäminen korkeammalle tasolle on kohtuullinen ehdotus. Saatamme seli- pystymme selittämään, että suurempi säätelyyhteistyö ylävirralla ei ole mikään keino, jolla EU pyrkisi vetämään mattoa Dodd-Frank-säädösten alta Neljäs pääalue on päivämarkkinaunionista. Keskusteltiin viime kuukautena, viime kuussa. Sitä en puhu paljonkaan lisää, mutta lyhyenä yhteenvetona, pääomamarkkinat yhteenvetona. yksinkertaisemmalla on keino kytkeä säästöt ja kasvu. Me pyrimme poistamaan esteitä ja investointien varojen ja investointimahdollisuuksien välillä. Poistaaksemme esteitä, jotka estävät niitä, jotka tarvitsevat rahoitusta, laitamasta sijoittajia jotta investointiketju, joka kanavoi näitä varoja, on niin tehokas mahdollista. josta jos tämä toteutetaan oikein, meillä on mielestäni hieno mahdollisuus rohkaista pitkän aikavälin investointeja, infrastruktuuriinvestointeja ja tarjota vaihtoehtoista investointirahoitusta pk yrityksellä Mielelläni kuulen tämän valiokunnan ja jäsenten mielipiteitä myöskin jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien, kansalaisjärjestöjen, pk-yrittäjien ja rahoituspalveluteollisuuden. Minä viranomaiseni ovat tähän mennessä vierailleet yhdeksässä jäsenvaltiossa ja tämä jatkuu kuulemisen puitteissa, mutta meillä on sitten tervetullut ottaa saa muihin tapahtumiin. Ja ehkä olette itsekin kiinnostuneita järjestämään näitä omissa jäsenvaltioissa. Arvopaperistämisestä ja sitten direktiivissä Meillä on kuulemiset, jotka tulevat samalla aikataululla kuin vihreä kirjakin. Niin, on viranomaisena keskustelua keskuspankkien kanssa, valvontaviranomaisten kanssa ja eurooppalaisten ja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Ja jälleen pyrimme edistämään mahdollisimman nopeasti ja pyrimme tekemään lainsäädäntöehdotuksia vuoden loppupuolella. Meidän prioriteetti oli, mitä me voimme tarvita enemmän sisämarkkinoiden etuja suoraan kansalaisille. Tiedämme, että ei ole pitänyt paljon löytääkseen kansalaispalveluita hyötyjä, mutta haluan vieläkin, että me tarkastelemme rahoituspalveluita kuluttajan näkökulmasta ja tunnistamme esteitä, jotka haittavat heitä niin, että he eivät voi hyötyä paremmasta kilpailusta, esimerkiksi rajatulittavien investointirahastojen markkinointi, jossa lupamaksut ja markkinointimaksut vaihtelevat merkittävästi Kyllä. kerrottu, että tuotteet ovat kilpailukykyisempiä joissakin jäsenmaissa kuin toisessa. Joten lähikuukausina aloitetaan kuulemisessa pyrimme ymmärtämään sellaiset esteet, jotka vain pysyvät, jotka ovat pois, häivy sisämarkkinoilta, mitä me voisimme antaa kuluttajille mahdollisuuden saada enemmän tuotteita, parempia palveluita ja parempaa hintaa. Me pyrimme myöskin pääomamarkkinoilla lisäämään vähittäisinvestointeja ja palauttamaan investointeja luottamukseen, joka on merkittävä haaste rahoitussektorille. Ja myöskin rahoituslukutaidon parantaminen on tehtävä. Viimeisenä muutamana kuukautena rahoitussäätelyä on hyväksytty valtavissa määrin paikassa oloissa ja kun kello on tikittänyt. Kukaan ei se tiedä paremmin kuin tämä valiokunta. Tämä säätely on antanut meille paljon vakaamman ja myöskin virheitä sietävämmän kestikykyisemman järjestelmän. Tässä rinnalla on hyvä tarkastella jotain ei-aiottuja seurauksia ja tarkastella sääntöjen kasautuneita vaikutuksia, joten valikoinen oma aloite mietintö tästä aiheesta on tervetullut minulle ja odotan vastaisia keskusteluja sen hetken koittaessa. Komission puolesta tarkastelemme, kuten odotatkin, erilaisia tarkastelulaisekkeita, joita lainsäädännössä on tarkastelun uudelleen tarkastelun lausekkeista rahoitusvakauden kannalta, mutta ajattelisin myöskin työpaikkojen kasvun kannalta. Mutta kokonaisuudessaan haluan myös koko paketin ja eri osien yhteisvaikutukset. En mitenkään näin sanoissa nyt kyseenalaista uudistuksia, joiden puolesta olemme taistelleet kovasti, mutta ymmärrän, miten tärkeä suhteellisuusperiaate on teille monille tässä valiokunnassa. Ja tiedän, miten tärkeitä työpaikat ja kasvu on kaikissa vaalipiireissä. Ja tämä on paljon keskusteltavaa varmaan. Vaadetaan kysymyksiänne, ei vain tänään, vaan nyt lain kuukausina, jolla on pyrimme säilyttämään vakauden tavalla, joka tukee työpaikkoja, kasvua ja rohkaisee pitkäaikainen investointia. Kiitos. Thank you very much to Commissioner Hill. Kiitoksia komission jäsen Hill. Sitten aloitamme heti keskustelun EPPstä. Ensimmäisenä Gunnar Högmark. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia teille komission jäsen. Kiitoksia tästä esityksestä. Te olette tervetullut tänne. Oli hienoa kuulla nyt näitä ajatuksia siitä, mitä pitää tehdä ja olemme tietenkin kiitollisia siitä, että kiititte meitä siitä, mitä olemme jo tehneet. Mutta yksi kysymys, joka ehkä kuulostaa hieman ironiselta. EU:ssa on nyt tendenssinä se, että kun vanhat hankkeet alkavat olla vaikeita, niin sitten käynnistetään uusia. Joskus käynnistetään unionin sisällä jopa uusi unioni, koska tarvitsemme uutta pontta – Meillä on nyt erinäisiä unioneita jo EU:ssa. Ja kaikki nämä uudet unionit tähtävät siihen, että asioita ei ole tehty EU:ssa. Eli tässä nyt täytyy toimia uudella tavalla ja tällä hetkellä meidän pitää saada paljon uusia investointeja. Oli hyvä kuulla sitä, että korostitte, että tarvitaan uusia investointeja, koska se nyt ehdottomasti on yksi asia, jota nyt tarvitaan. Ja parlamentissa tietysti puhutaan paljon investointisuunnitelmasta, mutta investointien kysyntä EU:ssa on vielä paljon suurempi. Ja, ja rahoitusjärjestelmän Euroopassa pitää pystyä vastaamaan tähän. Eli haluaisin kuulla teiltä ensinnäkin, millä tavalla pääomamarkkinaunionissa voidaan tehdä asioita, joita ei ole saatu aikaan Euroopan unionissa. Millä tavalla tässä toimitaan? Ja toiseksi, miten käytetään näitä vanhoja instituutioita, vanhoja hankkeita. En nyt puhu siitä, että EU-ssa pääomamarkkinoilla toimivat pääosassa pankit Eli miten varmistetaan se, että pankit, jotka dominoivat rahoitusmarkkinoita, miten voidaan varmistaa se, että nämä pankit voivat ponnistella enemmän, jotta Eurooppaan saadaan investointeja. On hyvä, että meillä on jotain uutta, mutta täytyy varmistaa, että myös vanhat hankkeet hoidetaan kunnialla loppuun. Eli kumpaakin tarvitaan sekä uutta että vanhaa. Well, I, um, I agree with you. Uh, I think first... Olen samaa mieltä kanssanne ensinnäkin siitä, että, että tämä markkinaunioni on sellainen, että me yritämme sitä saavuttaa nyt jotakin sellaista, mitä olemme tavoitelleet jo pitkään, eli vapaa pääoman liikkuvuus, liikkuvuus ihan Rooman sopimuksesta lähtien. Mutta jotta voitaisiin saada aikaiseksi uudenlaista potkua ja poliittista potkua, joka olisi talouden kysynnän vetoista, niin täytyy katsoa hieman taaksepäin ja katsoa, että voitaisiinko niitä käyttää uudella tavalla. Tai sitten, koska meillä on nyt uude, uudenlaisia tarpeita, kiireellisiä tarpeita, niin ehkä pystymme ottamaan ne esille vanhojen välineiden valossa. Se on minun mielestäni ihan viisasta toimia näin. näin minusta ei tunnu mitenkään siltä, että tässä nyt täytyisi puolustella jotakin, että teemme tässä jotakin sellaista, mitä olemme yrittäneet jo aikaisemminkin. Mutta ehkäpä kannattaa miettiä niitä tapoja, joilla asioita tehdään nyt, tuoda jotakin uutta tuoretta näkökulmaa tai uutta energiaa siihen. Se, mitä sanot yhteydestä pank- pankkitoiminnan ja pääomamarkkinoiden välillä on aivan oikeaan osunut. Ne ovat selvästi liitoksissa toisiinsa. Pääomamarkkinaunioni ei ole pankkitoiminnan uhka, eikä sitä pitäisi sellaisena nähdä, vaan minun mielestäni se täydentää pankkisektoria. Ja vastaukset, mitä olen kuullut ihmisiltä, joita olen haastatellut jäsenvaltioiden pankkisektorilta, on ollut kovin positiivista. Ja mitä tulee pankkitoimintaan, niin täytyy mielestäni varmistaa, että tietyillä aloilla sellaiset säännökset, mitä me, meillä on voimassa, pidetään suhteellisina. Ja näitä asioita voidaan katsoa vähän uudessa valossa ja varmistaa, että pankkitoiminta siinä pääomamarkkinoiden eh, rinnalla on hyvä asia. Sitä esimerkiksi hyvä esimerkki on arvopaperistaminen. Se on hyvä asia sekä pankeille että pääomamarkkinoille, joten minun mielestäni täytyy nähdä toisiaan täydentävinä. Ja mielestäni meillä on nyt mahdollisuus myös jäsenvaltioiden ja tämän parlamentin tuella eh, edistyä tässä. Speaker for the Kiitos sitten SND-ryhmästä Neila Jill. Welcome back, uh, Commissioner. Kiitoksia, puheenjohtaja komission jäsen. Kiitos, että toi tämän suhteen. Odotan teiltä voimakasta sitoutumista, että Latvia ottaa tämän teeman käsittelyyn. He ovat olleet vähän haluttomia. Ja äh, heidän pit, neuvoston pitäisi päätyä kantaan tässä, että pääsisimme rahamarkkinarahastoista trilogiin – ja äänestämään täysistunnossa. Sitten se, mitä sanotte täysistunnossa ja täytäntöönpanosta, että se on hyvin laikukasta, kun rahoitusmarkkinoilla yritykset yrittävät laajentaa toimintaansa. Eri jäsenvaltiohan toteuttavat tätä samaa ja pääomamarkkinaunionista. On erittäin tärkeää, että toukokuun jälkeen vauhdittaa pääomamarkkinaunioni on niin toteuttamista. Ja jos me odotetaan vuoteen 19 panna, niin täytyy muistaa, että tällä hetkellä työttömyyttä on paljon, investointeja vähän, pääomaa paljon. Meidän täytyy saada investoinnit liikkeelle, erityisesti jos me haluamme palvella ja pk-yrityksiä. Ja meidän pitää tarttua saavuttavuuskysymyksiin pk-yritysten tapauksessa, erityisesti luottohistorian suhteen, että luodaan luottamusta Euroopan keskuspankin järjestelytä pitää tällä alueella laita kaikilla alueilla. saman arvopaperistaminen, kun on yksinkertaiset selkeät tuotteet, niin sen olen olennainen osa pääomamarkkinaunionin pakettia. Rahoitusala lobbaa kevyemmän säätelyn vuoksi. Myös pitää hyväksyä kevyempää pääomaa rakennetaan vain kun tuotteet ovat täysin seurattavia. Erityisesti sellaiset transaktiot, jotka siirtävät riskiä kuuteen arvopaperistanne. Ja sitten dynaamista tietoa transaktiot virrasta. Ja yksi keino transparenssin lisäämiseksi on, että komissio tarttuu siihen ehdotukseen, joka tehtiin äskettäin parlamentin työpajassa, että ottaisiin käyttöön tällainen voittoa tuon arvopaperistamismarkkinoiden tiedonlähde, jossa sen kaikki arvopaperistamisprosessin osanottajat ja sen myöskin aggregaattitasolla virrat. Tämä olisi jatkuvaa seuraamista ja tarttuisi mahdollisiin kupliin ja ehkä myöskin poistaisi tällaisia informaatio mustia reikiä. Uh, will I... Ensinnäkin korostaanko puheenjohtajavaltiolle, kuinka tärkeää on saada näitä varoja. Kyllä, olin aikaisemmin Riikassa tänä vuonna ja otin tämä esille ja toivoin, että voisimme edetä asiassa. Ja korostan sitä nyt, kun äänestys on jo toimitettu. Olen samaa mieltä näistä yleisistä huomioista, eli kuinka tärkeää täytäntöönpano on tätä nyt tarkastelen ja kantani periaatteessa on, että niin silloin on varmistettava, että lait pannaan kunnolla täytäntöön ja oikeudenmukaisesti kaikkialla EU-ssa. CMUsta olen täysin samaa mieltä siitä, kuinka kiireellinen tämä asia on. Ja yleinen tuntemukseni tästä salkusta on. Eli kun voin jotenkin auttaa investointeja tai työpaikkojen kasvun suhteen, niin, niin totta kai silloin haluan löytää tapoja toimia. Suurin kollektiivinen haaste, joka meillä on, on työpaikat ja kasvu. Eli työni on herätä joka aamu ja miettiä, millä tavalla tänään päästäisiin asiassa eteenpäin. Eli tämä on kiireellinen asia ja siksi se mun kohdalla puhuin tästä, vaikka on asioita, jotka ovat hankalia ja joihin menee aikaa, niin on kuitenkin asioita, joita meidän pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja samalla sitten arvopaperistamisesta käynnistetään tarkastelu ja direktiivistä. Ja olen kärsimätön, jotta pääsemme eteenpäin kaikissa näissä asioissa. Katson nyt teihin ja toivon teiltä tukea. Tiedän, että tekin haluatte päästä eteenpäin. Meillä on tässä nyt mahdollisuus onnistua ja meidän pitäisi siihen tarttua. Ja sitten avoimuudesta vielä olen hyvin voimakkaasti samaa mieltä siitä, että avoimuus on tärkeä kysymys. Ja te puhuitte näistä kysymyksistä ja avoimuus on voimakas väline ja meidän pitäisi sitä kehittää. Kiitoksia. Meidän täytyy nyt noudattaa viiden minuutin sääntöä. Eli älkää käyttäkö kolmea minuuttia kysymykseen, sitten jää vain kaksi vastaukseen. Eli esittäkää kysymyksenne korkeintaan kahdessa minuutissa. Ja seuraavaksi Case Winburn. Kiitos, Lord Hill. Olen työskennellyt markkinaa lainsäädännön mona palan kanssa viime aikoina. Ja markkinaosapuolet ovat keskustelleet minun kanssani uudesta päivämarkkinoinnista. Ja tässä on kirja viime kuukausina, kun ihmiset keskustelevat niistä sitä visioista, niistä innovaavista tuotteista, joita haluavat osaksi päivämarkkinoinnista. mutta puolet kokouksista menee visioon. Ja puolet sitten jostain Mifidistä tai jostain Arpori keskuslainsäädännöstä ja sitä muusta, jotka on kakkostasolla ja puhuvat siitä, miten se tulkitaan niin, että se sitä markkinan toteutumista. Tämä komission teemat ja ESMAn teemat, miten sinusta haluaisin selkeyttää yhden asian. Seurattavana suhteen olen suuri kannattaja, mutta meillä on iso huolenaihe Euroopan joukkolain ja markkinoiden suhteen. Kun keskustelemme suomalaista, Euroopasta eurooppalaisista lainamarkkinoista, niin me tiedämme, että Yhdysvalloissa on maailman likvideimmät joukkolainamarkkinat ja, ja he ovat saavuttaneet ainoastaan kaupan jälkeistä selvittämisrekisteröimistä transparenssia ei sitä edeltävää. Level 1 ykköstaso painotti tätä ja puhui nimenomaan tästä kaupan jälkeistä vaiheesta – Tämä on tärkeää ottaa huomioon, että on esimerkiksi valta, valtiolainat ja muut, kun meillä on aika haavoittuvat markkinat. Ja Mifidissä on useampi artikkeli, jossa e-, Esan pitäisi ottaa huomioon, ovatko markkinoilla toimijat vähittäis- vai tukkosijoittavia. Transparenssi riippuu siis tästä. Puhumme usein muista jotakin ei-osakemarkkinoista ja sarttavuudesta. Jaatteko huoleni, että jos hintoja pitää paljastaa laajalti sekä ennen kauppaa ja että kaupan jälkeen yhdellä iskulla, että sillä on markkinoita härsäävää vaikutus. Uskotteko, että viranomaiset kykenevät kalibroimaan järkevästi niin, etteivät ne haittaa vaan edistävät markkinoita? Joo. No luulenpa, että kysymyksesi osuu nyt aivan yleisen haasteeni ytimeen, minun haasteeni ja koko yksikköni haasteiden, eli kuinka kalibroida asianmukaisesti tasapaino riskinhallinnan välillä ja te, toisaalta sen välillä niin, että se ei rajoita kasvua. Tämä on asia, jossa olen koko ajan äärimmäisen tietoinen, kun tarkastelen pääomamarkkinaunionia yleisesti ottaen ja kakkostason täytäntöön panoa olemassa olevien sääntöjen osalta erityisesti. Luulen, että se avoimuus, joka tulee rahoitusmarkkinadirektiivin myötä, on tervetullutta. Sen täytyy, se täytyy se täytyy kalibroida hyvin täytäntöönpanosoimien toimien suhteen, koska emme halua rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä heikentää ja emme missään nimessä halua haitata osakemarkkinoiden toimintaa myöskään. Ja tiedän, että tämä on sellainen asia, josta itse olette ollut aktiivinen ja muutkin ovat kiinnostuneita ja huolestuneita. Ja ESMA tarkastelee tätä asiaa, kuten tiedätte, ja varmasti Esma sitten pohdiskelee niitä asioita, joita te ja muut olette tuoneet esille. Ja olen vakuutunut, että yksikköni ja me kaikki yhdessä löydämme oikeat ratkaisut, mutta meidän täytyy olla tarkkana, tarkkana sen suhteen, että saamme aikaiseksi järkevän kalibroinnin. Kiitos sitä Aldesta Jetsek. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Minäkin arvostan sitä, mitä sanoitte mm, rahamarkkinakysymyksestä ja kysyisin BDRstä. Kuten hiljattain on kuultu, Daily Telegraph kirjoitti siitä, Siinä puhuttiin Itävallan kysymyksestä Itävallan osavaltio on taannut jopa 10 miljardilla eurolla, mutta Itävallassa on nyt erityinen laki, jossa todetaan, että valtion takkeet voidaan kumota. Eli tämä saattaa sitten johtaa oikeudellisiin toimiin. Jos katsotaan, että takeet pysyvät, niin se vaikeuttaa sitten pankkidirektiivin periaatetta, eli että velkojat kärsivät tappiot ennen veronmaksajia. Onko komissio tarkastellut tätä tapausta ja oletteko samaa mieltä siitä, että tässä testataan nyt tätä kriisinratkaisumekanismia ja miten tämä konkreettisesti voisi vaikuttaa sitten lainsäädäntöön? Pitäisikö takeet jättää ennalleen ja pitäisikö tätä kriisinratkaisumekanismia ehkä uudistaa? Well, thank you for raising the um, Kiitos, että esitit kysymyksen. Ja mitä kriisin ratkaisuun ylipäätänsä tulee? Haluan mielelläni edetä niin, että se muutetaan kansalaisen lainsäädännöksi kunnolla. Ja, ja viime mandatin päätösten pohjalta järjestelmä on paljon parempi kuin aikaisemmin. Mutta tämä erityistapaus on monimutkainen juttu. Siinä mukana vanhoja ja uusia sääntöjä. And uh, I think it's the case we have to be honest that a transition period from one system to a new system. Tässä on siirtymäkautta vanha säästämässä uuteen ja se varmaan johtaa monimutkaisiin juttuihin. Mitä palvelut ovat tehneet, ovat olleet läheisessä yhteistyössä Itävallan viranomaisten kanssa. And, uh, we, we don't have all the information yet to be... Meillä on vielä kaikkea informaatiota antaa täysin autorisoituja vastauksia, mutta alkuperäinen, äh, että tämä kriisin ratkaisudirektiivin pohjautuva hakemus oli oikeutettu siinä tilanne. Säännöt ovat nyt asettumassa, tulentumassa ja meidän täytyy tarkastella juttua. En väittäisi, että tämä juttu on suoraviivainen, jos teillä on kysymyksen jälkeisestä valituksia. Tämä saksalaisten pankkien pelastamisesta erityisesti. Komissio tarttuu siihen, jos se on esille. Thank you. Now for the GUE. Kiitos sitten Guesta Miguel Viegas. Ora, tenho algumas questões a colocar, umas de caráter mais geral, outra mais específica, eh, a maioria das quais relaciona... Ottaisin esille muutamia eh, yleisluontoisia huomautuksia ja sitten yksityiskohtaisia. Ensimmäinen koskee eh, rahoitussektorin vakautta. Haluaisin, että selostaisitte siinä määrin, kun se on mahdollista, kuinka voidaan erottaa toisistaan pankkitoiminta ja investoinnilla spekuloinnit ja toisaalta sitten kaupallinen toiminta, koska tämä katsotin tärkeäksi asiaksi erityisesti eh, kriisin jälkeen. Pankkiunioni luotiin sellaisessa tilanteessa, jossa oli valtavia, liian suuria pankkeja, jotka, eh, liian suuria siis hajoamaan tai, tai menemään konkurssiin. Ja 0,4 prosenttia pitäisi olla tarjolla pankkien uudelleen rahoittamiseksi. Tämä on riittävä. Onko tämä riittävä määrä, jotta ei jouduta pyytämään kansalaisilta lisää rahaa enää rahoituskriisin jälkeen? Ja voidaanko sitten toisaalta luottaa keskuspankin, Euroopan kankus, keskuspankin ö, toimintaan, koska sillä on ikään kuin kaksi eri tehtävää? Ja mitä tulee sitten luottoluokituslaitoksien luotettavuuteen. Vähän aikaa sitten Standard Borsi tuomittiin maksamaan iso sakko siitä, että he olivat pekuttaneet investoijia. Minkälaisia johtopäätöksiä vedätte tästä tuomiosta, ottaen huomioon, että myös, Espa, eh, myös, eh, myös Eurooppa kärsi paljon tämän luottoluokituslaitoksen mm, vilpillisestä toiminnasta? Well, on your, um, in, in reverse order. Niin, luottoluokituksesta ensin. Raportti on tulossa tämän vuoden alkupuolella vielä komissiosta koskien luottoluokituslaitoksia yleisesti. Eli voimme katsoa sitten näitä asioita, kun tämä raportti ilmestyy. Sitten tämä ensimmäinen laaja kysymys, joka liittyy pankkialan tilanteeseen – ja sen pääomittamiseen. No, kuten aikaisemmin totesin, kaiken kaikkiaan se on nyt paljon vankempi ja sitkeämpi kuin aikaisemmin. Arvioinnit ovat osoittaneet tämän ja tämä käsitys on aika laajasti jaettu. kriisinratkaisurahastoa pitää nyt alkaa kartuttaa, jotta sielläkin on enemmän sitkeyttä. Ja sitten riippumattomuus. Riippumattomuushan on äärimmäinen sen tärkeä ja tapa, jolla SSM on perustettu, se kyllä antaa sille toiminnallista riippumattomuutta ja tämä osoittaa, osoittaa, että asioita lähestytään nyt eri tavalla. Olemme nimittäneet ihmisiä tähän kriisiratkaisuneuvostoon ja se on hyvä alku. Heillä on siellä paljon tehtävää, jotta ensi tammikuussa järjestelmä toimisi jo kunnolla. Mutta nyt kun olen tavannut heidät kaikki, niin he ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeä tämä tehtävä on, ja he ovat ryhtyneet tähän toimeen. The Greens. Kiitos sitten vihreistä Scott Cade. We share your concern that SM... Jakamme teidän huolenne, että pk-yritykset eivät saa vaadittavaa rahoitusta, mutta muistaisimme, että se, näitä ennusteita ei kuitenkaan ole jo kun on aikaa ollut tehty vuonna talous on näivettynyt että hallitukset eivät ole mitenkään sitoutuneet tulevaisuuden äh, voimakkaasti kasvaviin tuleviin aloihin. Eli meillä täytyy luoda kannustimia pk-yritykselle. Olemme samaa mieltä, että pankkijärjestelmä ei tarjoa rahoitusta investoinneille, mutta perinteisen pankkijärjestelmän on, huonosti onnistuminen johtuu tämän spekulatiivisen pankkitoiminnan epäonnistumisista, johdannaisista ja arvopuristamisesta. Eli meistä peruspankkitoiminnan pitäisi olla voimakkaasti säädeltä, sen riskipitoisempaa toimintaa pitäisi rajoittaa, että se kykenee antamaan ennustettavia lainoja kohtuullisin ehdoin. pankkimalli sopii paremmin pk-yrityksille kuin pääomamalli perustehtävät odotamme pankkien tekemään on luottokykyisyyden arviointi. me vaatii asiakassuhteen. Ja pankeilla on erityinen mahdollisuus tähän. Joten haluaisimme tehdä mielipidettä näistä asioista. Ja hetkokohtaisesti tiedämme, että pitäisi keskittyä vähittäispankkiin ja suhdepankkitoimintaan ja antaa niille kaikki insentiivit, että ne tukevat kaikkia tuottavimpia ja pienimpiä pk-yrityksiä. Osmo myös tukee yhteisö varamalleja, jotta voisin tukea yhteisötason tällaista toimintaa, ja tämä vaatisi myös suurempaa vastuvelvollisuutta. Me haluaisimme antaa pankille kannustamisia, että tarvitset enemmän ja parempia neuvoja pk-yrityksille, jotka kokeilevat olla erittäin kypsiä laajentamaan rahoituslähteet pääomamarkkinoille. Ja tähän voisi kuulla myös, että pk-yrityksille tarjottaisiin luottoluokituspalveluita. Niin kuin vihreissä kirjassa mainittiin. Ja sitten pääomamarkkinaunionin pitäisi antaa enemmän pitkän aikavälin investointiprojekteihin, jotka parantavat kansalaisten elämänlaatua, ne ovat usein intensiivisiä ja niiden riskejä on vaikeampi hajauttaa paikallisella tasolla. I think the Luulenpa, että järkevä vastaus kuuluu niin, että jos on joitakin erityis aiheita, joita haluaisit tutkia tarkemmin, niin olisi ehkä parempi käydä erilliskeskustelu niistä kuin sen sijaan, että minä nyt täältä suoraan hatusta vedän joitakin vastauksia. Yleinen näkemykseni olisi kuitenkin, että haluaisin yrittää pääomamarkkinaunionin kautta auttaa meitä saavuttamaan sellaisen tilanteen, että meillä on tällainen diversifioitu rahoitusekosysteemi, tällainen monimuotoinen. On aivan selvää, että paikallinen pankkijärjestelmä paikallisine suhteineen joissakin tapauksissa ja joissakin paikoissa toimii hyvin ja yritykset saavat sen rahoituksen, mitä he tarvitsevat, ne tarvitsevat. Mutta olen aika, äh, aika hä, hä, hätkähtynyt, kun kuulen, uusista jäsenvaltioista, joissa on vähemmän kehittyneet pääomamarkkinat ja vähemmän kehittynyt yrittäjyysperinne. Ja kun kuulen heiltä, että he ovat aika, suhtautuvat aika positiivisesti pääomarahoitukseen. Ongelma on kuitenkin sen, että jos on sijoittanut jos kaiken yhden kortin varaan ja jos talous riippuu vahvasti pankkirahoituksesta ja sitten yhtäkkiä se pankkirahoitus äh, romahtaa, niin sillä on suhteeton vaikutus koko talouteen. Ja tämä tietysti on osi, osa siitä, mitä on Euroopan taloudessa viime vuosina tapahtunut. Eli minä haluaisin saada sellaisen äh, rahoituslähde äh, valikoiman, joka on saatavissa yrityksille niiden kehityksen eri vaiheissa. Ja Euroopassa on riskipääomaa tarjolla ja sen myötä voidaan aloittaa liiketoimintaa. Ja sitten monesti käy sillä tavalla, että yritykset lähtevät USAhan kehittymään eteenpäin. Mutta tämä voisi olla, kyseessä voisi olla esimerkiksi uusi innovatiivinen high-tech business, joka lähtee USAhan, koska siellä rahoitusta on saatavilla. Eli meidän täytyy suhtautua tähän asiaan joustavasti ja olen samaa mieltä siitä, että pitäisi tarjota kannusteita pitkäaikaissijoituksille ja infrastruktuurin sijoittaminen on tärkeää ja tämä onkin yksi niistä asioista, jonka haluan pitää mielessä. Siis with colleagues, not more than... Eli korkeintaan kaksi minuuttia per kysymys. Seuraavaksi Zanne FDD. Kiitoksia. Kaksi kysymystä komission jäsenelle ensin yleisempi liittyen pääomamarkkinaunioniin. Te ja komissio olette esittäneet vihreän kirjan ja olette esittäneet omat näkemyksenne, jotka pääasiassa liittyvät siihen, että näiden sääntöjen pitäisi tarjota etuja pk-yrityksille Euroopassa. Nehän ovat hyvin suuri osa Euroopan tuotantojärjestelmää. Suuri kysymysmerkki, joka minulla nyt on, se liittyy tähän sääntöihin. Eli miten voidaan yhdistää edut rahoitusmaailmasta, suurista rahoitusinstituutioista ja sitten PK-yritykset. En nyt oikein näe, millä tavalla pystytään yhdistämään nämä kaksi etua. Ja tässä on riskinä se, että heikennetään reaalitaloutta, joka nyt on jo nyt tilanne. Eli haluaisin konkreettisemmin ymmärtää, millaisia ehdotuksia komissiolla on tästä asiasta. Ja sitten toinen asia. Tämä nyt on varmaan ensimmäinen kerran, kun kriisiratkaisumekanismia virallisesti sovelletaan, mutta saattaa olla, että nämä vaikutukset eivät ole riittäviä, jotta voidaan vastata rahoitus- ja pankkialan ongelmiin Euroopassa. Eli kriisinratkaisumekanismi toimii kriiseissä, mutta se ei kuitenkaan liity nä- puutu näihin syihin. Eli pieni pankki, kuten AP Adria oli, se nyt 2015 ei kovin paljon vaikuta näihin Saksan voittoihin. Eli ettekö katso, että kriisiratkaisumekanismi me voisi olla vähän rohkeampi sekä parlamentissa että neuvostossa, kun mietimme näitä sääntöjä, ja voitaisiin ehdottaa, että todella erotetaan pankkiala Euroopassa, jotta meillä olisi eurooppalainen pankkisektori, joka keskittyy reaalitalouteen. Uh, separation? Mitä niin, tähän erottamiseen tulee? Tämä valiokunta enemmän kuin muut olen perehtynyt pankkien rakenneuudistuksen enemmän kuin melkein kukaan muu Euroopassa. Heille on tehty. Se tarjoaa harniskaan taas uuden osan I have been keen that those proposals are taken forward and that we should try. That step. Uh, on BRRD. Pankkien elvyttämis- ja pelastamisdirektiivin suhteen nyt on varhaiset vaiheet But I'm sure it's the case, as is always the case uh, with the Euro. Mutta aina EU:ssa täytyy pitää huoli siitä, että nämä uudistukset tarjoavat mitä pitää. Minun peruslähtökohta on joukko ongelmia jotka vaikeuttavat PK-yritysten rahoituksen saatia. Joten yhtä yksittäistä vastausta ei ole. Miten voitaisiin saada ää, toimivampi eurooppalainen riskipääomateollisuus? Miten voidaan lisätä näitä yksityisiä näiden sijoitusten teollisuutta. Miten ihmiset, jotka haluavat sijoittaa pk jotka eivät tunne, joita eivät tunne, ottaa aina, että elävät ne voi arvioida riskejä kunnolla, ei niillä ole tietoa tuosta yrityksestä, eivät hän sitten investoi. Eli kysymys on, miten saadaan parempaa luottotietoa, että investoijat näkisivät, mitä ne haluaisivat sijoittaa. Uskon, että toimenpiteitä tulee olemaan koko joukko. Tuskinpä se on niin, että kukaan sanoo, että, kukaan sanoo, että haluamme isot pankit rahoittamaan pk mutta minä haluan, että rahoituslähteitä on PKlle enemmän pitkän aikavälin investointeihin ja infrastruktuuriin. Se on hyvä Euroopan taloudelle. Thank you. Next speaker, Barfel. Kiitos sitten, Kappel. Äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Noin kuukausi sitten te esittelitte vihreän kirjan pääomamarkkinaunionista ja sanoitte, että vihreällä kirjalla voidaan poistaa esteet kohti pääomamarkkinaunionia vaiheittain. Tällä tavalla voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja ja tarvitsemme investointeja ja sanoimme, että säästöjen ja kasvun täytyy kulkea käsi ja näitä esteitä, joita sijoittajilla on, niitä pitää poistaa kaksi tavoitetta, jotka ovat vihreässä kirjassa, eli parempi rahoituksen saatavuus ja uusien rahoituslähteiden löytäminen pk-yrityksille. Tehän sanoitte jo, että riskipääoma on tärkeä kysymys ja meidän täytyy myöskin katsoa Ernst Youngin pääomaraportti, joka osoittaa, että 2014 kansainvälisesti pääomaa on käytetty siihen, että 26 miljardia viime vuonna – oli investoitu riskipääoma hankkeisiin ja 60 prosenttia Yhdysvalloissa, 18 prosenttia Kiinassa ja vain 12 prosenttia Euroopassa. Eli kysymykseni on, mihin toimiin ryhdytte, jotta pääomamarkkinat Euroopassa saataisiin vahvistettua? Well, the, the honest answer is that it, it, at the moment it's too early for me to give you a sensible answer. The whole point, I mean firstly... Jos pitää vastaa sen, että en vielä kykene antamaan kunnan vastausta. Mutta uskon, että me kykenemme helpottamaan Euroopan riskipäivämarkkinoiden kasvua, koska eurooppalaiset yritykset kääntyvät ulkomaiden puoleen saadakseen pääomaa. Ei tässä hyvä talouden kehittymiselle. Joten olen halunnut tarttua mahdollisuuteen kehittää näitä markkinoita. Vihreän kirjan kuulemisen tavoitteena on sanoa mahdollisimman monelle, ihmiset, jotka ovat töissä riskipääoma-alalla, kansalaisyhteiskunnalle muulle taholle – Kertokaa ideoita, mitä voitaisiin tehdä, jos on erityisiä esteitä, jotka voitaisiin kumota, mitä, mihin askeleisiin pitäisi ryhtyä. Josef ja muita aloitteita tehtiin jonkun verran edistystä on tapahtunut rahastoja jonkun verran luotu. Työskentelevätkö he nämä rahastot toivotulla tavalla? Ja olemmeko tehneet näistä sosiaalista rahastosta mahdollisimman kiinnostavia? Olemme avoimia ehdotuksille. Miten voidaan kehittää tätä? Thank you. Dan... Kiitos sitten Danuta Hybner. Thank you. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, oli hienoa, että te suhtaudutte vakavasti näihin pilareihin pääomamarkkinaunionissa. Siellä on tämä välityspilari, mutta myöskin ensimmäinen pilari, eli rahoituksen lähteet. Ja kysyisinkin, Onko teillä jonkinlaista näkemystä siitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta tällä hetkellä voitaisiin aktivoida säästöjä niin, että ne eivät mene ulkopuolelle, vaan ehkä houkuttelisivat myöskin lisää säästöjä Euroopan pääomamarkkinoille. Te puhuitte ihmisten ymmärryksestä näistä asioista, mutta yleisesti katsotteko, että pitäisi nyt käyttää asetusta vai pitäisikö tässä toimia markkinapohjaisesti tai pitäisikö vaihtaa hyviä käytänteitä? Eli näettekö, että meidän pitäisi toimia tavalla, joka ei ole sääntelyä? Ja näettekö sen riskin, että meillä saattaisi olla väline, jolla saataisiin säästöjä pääomamarkkinoille? Riskihän on siellä korkea. Eli mitä sitten tälle voidaan tehdä? Ja sitten FTT, mitä tulee pääomamarkkinaunioniin, niin tehän puhuitte pääomien vapaasta liikkuvuudesta. Eli mikä on teidän kantanne, koska FTT valmisteltiin täysin erilaisessa tilanteessa globaalisti ja Euroopan tasolla. Uskotteko, että komissio voisi tässä toimia, koska se on nyt jäänyt tähän vahvistetun yhteistyön menettelyyn, eli pitäisikö tässä asiassa toimia tai tehdä jotain vai pitäisikö se unohtaa vai ajatteko viedä sitä eteenpäin? Kiitos. Well, thank you. Um, I think first of all... Kiitoksia. Niin, ensinnäkin tämä laajempi kysymys koskien sääntelyä, hyviä käytänteitä. Minun näkemykseni on, että silloin, kun tar- täytyy säännellä esimerkiksi arvopaperistamisen suhteen tai jonkin muun asian suhteen, niin silloin täytyy säännellä. Mutta jos toivotut tulokset voidaan saavuttaa sääntelemättä, eli vaihtamalla hyviä käytänteitä, niin kuin on esimerkiksi tapahtunut jo teollisuudessa, niin tämänkin puolella kannalla olen kyllä Osittain myös siksi, että lainsäätämiseen, sääntelyyn, teke, laatimiseen tarvittava aika on pitkä ja meillä on kiire. Eli jos voidaan saada aikaiseksi paljon siitä, mitä halutaan jollakin tietyllä alalla sääntelemättä tai vanhoilla säännöillä, niin mielelläni hyväksyn tämän vaihtoehdon. Ja yleensä kun tämän, vuon, tämän vuoden lopulla esittelen toimintasuunnitelman koskien pääomamarkkinaunionin seuraavista vaiheista, niin luulen, että se tulee olemaan kyllä sekoitus lainsäädännöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä toimia. Se siitä asiasta. Ja sitten säästöistä yleisesti ottaen. Toivoisin, että voisimme saada aikaiseksi erilaisia toimia jotka helpottavat ja tekevät houkuttelevammaksi eh, kehitellä eh, laajemmat pääomamarkkinat, joille ihmiset haluavat sijoittaa. Ihmiset haluavat sijoittaa esimerkiksi vanhuuden varalle. Meillähän on taloudellisten haasteiden lisäksi valtava väestön eh, ikärakenteeseen liittyvä haaste. Ja yritykset, jotka pystyvät houkuttelemaan sijoittajia, niin ovat tietysti hyvässä asemassa. Mutta jotta näin voidaan toimia, niin markkinoita täytyy säännellä. Sekä kuluttajien, investoijien siis, että bisnesten täytyy tuntea äh, olonsa turvalliseksi. Ja sitä varten tarvitaan sääntelyä. No sitten äh, finanssitransaktioverosta. Kollegani Moskovitsi on vastuussa tästä nimenomaisesta asiasta, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on sellainen yksi niistä asioista, jotka on helpoin hoitaa maailmanlaajuisessa kontekstissa, koska mehän elämme hyvin ne, äh, kilpailullisessa maailmassa, jossa yhteydet kaikkialle ovat suorat. Ja mm, tietysti me, Tällä hetkellä me käymme läpi teknisiä asioita ja saamme teknistä tukea. Ja herra Muskovitsi on todennut, että hän haluaisi saada realistisen ja kunnianhimoisen sopimuksen asiasta aikaiseksi. Ja minähän jo totesinkin, että finanssitransaktioveron vaikutukset työpaikkoihin ja kasvuun ja pääomamarkkinaunioniin ja niin edespäin pitäisi ottaa huomioon asianmukaisesti siinä, kun mietitään, kuinka tätä veroa viedään eteenpäin. Kiitos, Ybaje. No, Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Meillä on tämä kvantitiivisen helpotuksen ohjelma ja Draghi sanoi edessä jotain siitä, että tämä osto-ohjelma sisältää riskejä rahoitusvakaudelle. Eli haluaisin nyt kuulla teidän kantanne näistä EKPn toimista, pitäisikö niitä muuttaa vai oletteko eri mieltä näistä riskeistä? Sitten pääomamarkkinat, tietysti meidän täytyy poistaa esteitä, joita on ulkomaisille investoinnille, jotka estävät meidät saamasta rahoitusta, lähinnä pk-yrityksille, kuten sanoitte. Mutta myöskin, jos halutaan paremmin tukea reaalitaloutta, ja kuten sanoitte, tukea pitkällä aikavälillä infrastruktuureita, niin meidän täytyy miettiä, yksityisiä sijoituksia ja myöskin julkisia, mutta mehän tiedämme, että kaikissa jäsenvaltioissa yksityisen ja julkisen tahon suhde on erilainen, eli tämä vaikuttaa sitten suoraan pääomamarkkinoille. Eli onko teillä tästä ajatuksia? Ajatteko ehdottaa jotain, jotta kaikki jäsenvaltioita kohdellaan samalla tavalla? Ja sitten paljon on jo puhuttu puhuttu pääomamarkkinaunionista. No, tämä liittyy arvopaperistamiseen ja monet kansalaiset ja järjestöt pelkäävät tätä järjestelmää ja pelkäävät, että se tulee sitten aiheuttamaan vakavia tuhoja, niin kuin nähtiin. Ja jotta tämä järjestelmä voisi toimia, niin tarvitaan luottamusta markkinoilla, eli millä tavalla voitte nyt vakuuttaa kaikille eurooppalaisilla, että teillä on kaikki elementit kädessä, jotta voidaan välttää tämänlaisia riskejä, eikä tapahdu samaa kuin mitä tapahtui muutama vuosi sitten. Kiitos. Well, to take um, securitization first. Arvopaperistamisesta aloittain. On äärimmäisen tärkeää, kun kehittämme, että luomme, ja siksi meillä on tämä kuuleminenkin. Pidämme mielessä menneisyyden tapahtumat. Kukaan, en minäkään. Emme halua luoda menneisyyden ongelmia uudestaan. Tiedämme, että tällainen riskipitoinen arvopaperistaminen on jotain, johon ei pidä palata. Meidän täytyy olla vähän tarkkana sen suhteen, mihin, miten me palaamme järkevällä tavalla arvopaperistämiseen, joka on yksinkertaista seurattavaa standardoitua. No, rohkaisee, että EKP Englannin pankki ovat miettineet tarkkaa ja tukevat ajatusta. eivätkö ne halua meidän kasvattaa riskejä. Meidän täytyy edetä varovasti, laajaa keskusteluta käyden. Ihmisten kanssa, jotka tästä välittävät. Meillä on kolmen kuukauden kuuleminen, se loppuu. Tavukuun lopulla palaamme ehdotusten kerran ja ne ovat lainsäädännöllisiä. Päivän markkinaunionin yksi tavoitteista on pk-yritysten rahoituksen parempi saatavuus. Jos on vihreätä kirjaa on miettiä kaikkia keinoja, joilla sitä parantaa keinoja, joilla voisimme tehdä tästä haukottelevaa. Vakuutuslaitoksia koskevat vaatimukset arvopaperistäminen, nämä toimet olisivat EU-laajuisia, jotta toimet olisivat johdonmukaisia. Esimerkiksi kysymys mahdollisesta keventämisestä, talouden tilaa. jolla on niin rahoitus vakaudesta. täytyy olla tarkkana makrovalvontaa riskillä ja mikroriskillä. Ja ESV yleensä harjoittaa tätä siis järjestelmän riskilautakunta tarkastelee makrovakausriskejä täytyy tarkastella vuoden aikana, tarvitseeko tehdä muutoksia. Täytyy pitää silmät avoinna. On, että herra Draghi varmasti EKPssä tekee. Brian Hayes. Sitten Brian Hayes. Uh, thank, thank you, President. And can... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotaisin tervetulleeksi komissaari Hillin tänne jälleen ja onni, pahoittelut myös siitä, että nyt on yhdeksän jäsenvaltiota, tai että hän on ollut jo yhdeksässä jäsenvaltiossa ja on mukavaa, että hän haluaa kuulla jäsenvaltioiden edustajia ja rahoitusalan henkilöiden edustajia. Tämä on kovin positiivista. Kysymykseni koskee T-tippiä. Mielestäni sanoitte aivan selvästi tänään, että 25. helmikuuta Brookings Instituutissa puhuessanne, kun puhuitte TTIP-neuvottelujen nykytilasta, niin totesitte, tai on varmaankin aivan selkeästi havaittavissa, että on selkeä ero yhtäältä yhteistyön välillä, joka on joka on muodollisen tason dialogia ja tämmöistä pallottelua, ja sitten toisaalta, toisaalta yhteisten sääntöjen välille. Voisitko, voisitteko kertoa nyt sitten eh, helmikuisen puheenne pohjalta, että mitä te tällä yritätte saavuttaa? Minun mielestäni olisi kerta kaikkiaan katastrofaalista, jos TTIPissä ei, ollut, ei olisi kunnollista rahoituskappaletta osiota. Ja toisaalta EUn ja USA välillä pitäisi saada aikaiseksi kunnollinen sopimus rahoituspalveluista, koska USAssa ollaan toisaalta jossain määrin maailmanlaajuista sääntelyä vastaan, mutta ainakin pitäisi saada sellainen tilanne aikaiseksi, joka olisi lähellä IOSKon standardia vaikka meillä nyt olisikin kaksi erilaista sääntelymallia. Mutta äh, mitä, puhut, mitä viitt, viittasitte ää, äh, markkinatakaustoimintaan liittyen aikaisemmin, niin USAkin on lähtenyt siihen suuntaan liikkeelle viime heinäkuussa. Mutta haluaisin kuulla vielä lisää siitä, että miten näkisitte USA ja EUn neuvottelutilanteen tässä aihealueessa tällä hetkellä. Kiitos näistä huomioista. Te puhuitte siitä, että voitaisiin käydä jäsenvaltioissa ja se on tietysti erittäin tärkeää työssäni. On tärkeää, että kuulen suoraan eri maista, eri tilanteista. Ja on tärkeää, että saan keskustella kuluttajajärjestöjen kansalaisten kanssa, mutta tietysti myöskin alan toimijoiden kanssa rahoitusalalla. On ihan hyvä tietää, mitä siellä sanotaan asioista, joita meillä on suunnitteilla. Ja ehkä olemme eri kannoilla, mutta ei nyt pidä kuitenkaan tehdä lakeja ihan omin päin. Sitten TTIP-neuvottelut ja Yhdysvallat, missä mennään. Te teitte hyvän yhteenvedon. Tavoitteemme, jotta meillä olisi enemmän yhteistyötä rahoituskysymyksissä, se johtuu siitä, että rahoituspalvelut ovat niin säännelty ala, että rahoitussääntelyllä valvotaan pääsyä markkinoille. Eli siksi mielestäni se, että on kauppasopimus, jossa ei ole mukana jonkinlaista lausekatta, joka koskee tähän, niin se olisi hiukan hukkaan heitetty mahdollisuus. Ja Yhdysvallat ja EU muodostavat valtaosan rahoituspalveluista maailmassa ja niiden pitäisi yhdessä luoda näitä standardeja. No se, mitä nyt yritetään tehdä, on parantaa yhteistyötä, mitä tulee sääntöihin, jotka liittyvät kansainvälisiin sitoumuksiin. Usein ne toimivat, mutta joissain kysymyksissä, esimerkiksi CCP ovat siitä hyvä esimerkki, niin ne eivätkään toimi. Ja tämänhetkinen sääntelyfoorumi, jolla käsitellään näitä asioita Yhdysvaltojen ja meidän välillämme, ovat hyvin epämuodollisia. Niitä ei käydä korkealla tasolla. Ja mielestäni sieltä ei nyt saada sellaista sisältöä, josta olisi meille hyötyä. Eli tällaisen viestin lähetin Yhdysvaltoihin. He varmasti ymmärsivät meitä. Heillä oli hiukan huolen, huolenaiheita sen suhteen, että tällä tavalla – haluttaisiin poimia miellyttäviä, poimia rusinat pullasta, mutta me jatkamme tässä asiassa, koska on erittäin tärkeää päästä tässä asiassa eteenpäin. Important, yeah, I agree. Uh, Jonas Fernandez. Sitten Jonas Fernandez. Muchas gracias, presidente. Bienvenido. Kiitoksia paljon puhemies ja tervetuloa komissaarille Minulla olisi kolme kysymystä teille, jotka toivottavasti voitte konkretisoida hyvin nopeasti. Ensimmäinen kysymykseni koskee ei varsinaisesti pääomamarkkinoita, vaan pikemminkin niitä pieniä ongelmia, joita kansalaiset elävät ja jotka me edustajat yritämme hoitaa. Eli jotta voisimme maksaa esimerkiksi avata pankkitilejä jossain toisessa jäsenvaltiossa tai maksaa kansainvälisiä transaktioita. Eli on pieniä juttuja, joita haluta, haluaisimme parantaa, jotta eh, talous- ja rahaliitto toimisi. Ja minun mielestäni näitäkin asioita olisi hyvä miettiä. Ja sitten vihreään kirjaan liittyen yksi kysymys. Ymmärrän, että vihreässä kirjassa pyritään laajentamaan tuotevalikoimaa ja palvelu, äh, rahoituspalveluita, joita eri osapuolet voivat käyttää pankkikanavia käyttäen perinteisellä tavalla, mutta vihreä kirja vaatii verotuskäytäntöjen harmonisointia ja kirjanpitokäytänteiden harmonisointia, esimerkiksi konkurssilainsäädäntöä tai, tai, ja Espanjassa on esimerkiksi tällä alalla paljon puutteita. No kysymykseni kuuluu, tai siis ongelma on se, että me, ei, me joudumme, me, tai meidän täytyy harmonisoida, jotta voisimme jakaa, jakaa pääoman tasapuolisesti. Ja kysymykseni kuuluu, että kuinka voitaisiin edetä tällä alalla pitäen mielessä myöskin komission puheenjohtajan Junckerin äh, sitoumus äh, harmonisoida pääomamarkkinoita ja pitäen mielessä tarvi, myöskin sosiaaliset näkökohdat. Ja viimeiseksi vielä, kuinka näkisitte pankkiunionin ja pääomaunionin yhteensopivuuden ottaen huomioon, että kaikki maathan eivät tule olemaan pankkiunionissa tai itse asiassa anteeksi, kaikki ne maat, jotka ovat pääomaunionissa, eivät välttämättä ole pankkiunionissa mukana. Kuinka näkisitte näiden kahden unionin välisen suhteen, nimittäin ne euromaat, jotka ovat näissä mukana, niin niillähän täytyy olla hyvin tiivis suhde toisiinsa. Um, on, well, on your, your last point, uh, what's the viimeisenä kohtaan, mikä suhde tässä vallitsee. Tässä aloittaa perus näkökohdalla. Päivän markkinoinnin joutuvat kaikille 28 jäsenmaalle. Tämä on klassinen yhteismarkkinatuote. Jos ajatellaan, että pankkiunioni unioni tarttui erityisen ongelmaan, menestyksekkäästi. Pääomamarkkinaunioni tarttuu eri haasteeseen. Pankkiunioni loi pohjaa pääomamarkkinaunionille, mutta pääomamarkkinaunioni ei ole pankkiunioni kakkonen, jos ymmärrät mitä tarkoitan. On siis äärimmäisen tärkeää, että pääoma sisämarkkinoilla kaikki 28 jäsenvaltiota kokeilla, vaatii, että se antaa heille jotain, että heidän kannattaa osallistua. Mitä maksukyvyttömyyteen ja veroihin tulee, ollaan vuoden lopulla täsmällisempien yksityiskohtien kanssa. Ihmiset usein toteavat, että jos, jos eri maiden maksukyvyttömyys konkurssilainsäädäntö poikkeaa kovasti ja in, sitten yritys, on investoi, kaatuu, niin eihän se mitään kannustin ole. Tätä pitää miettiä. Kollegani on johdossa tässä, mutta yhdessä mietimme, mitä käytännön askeleita meillä on, mitä otettavana. Sitten peruspankkitoiminnat, ja pankkitilit. Keskustelin Hollannin parlamentin edustajien kanssa eilen. Ja vihreän kirjan kontekstissa haluan myöhemmin tänä vuonna palata rahoituspalveluiden vähittäistoimintaan. näihin asioihin pitää jossain määrin tarttua silloin, ja täytyy pitää huoli, että ne toimet, johon on ryhdytty, tarvitsevat kuluttajalle paremmin suojaa, että tämä suoja toimii hyvin ja miettiä sitten, mitä muita askelia vielä pitäisi ottaa. Kiitos, Pablo Talva. Kiitoksia, puheenjohtaja, komission jäsen. Suka anteeksi, en kuullut alustustanne ja haluaisin kiittää sanoistanne ja siitä, että hyväksyitte tämän mietinnön, joka liittyy vaihtokursseihin. Haluaisin onnitella teitä myöskin vihreästä kirjasta, joka liittyy pääomamarkkinaunioniin. Se on hyvä lähtökohta. Ja toivottavasti tästä tulee sitten totta mahdollisimman nopeasti. Aamulla olin Pamplonassa, Espanjassa, olin siellä aamiaisella yhden PK-järjestön edustajan kanssa, ja hän jälleen totesi, että yksi suurimpia ongelmia PK-yrityksissä Espanjassa on, ja tämä ei varmaankaan koske pelkästään Espanjaa, vaan myöskin muita maita Etelä-Euroopassa, on se, että luotonantoa ei ole, ja se vaarantaa monen yrityksen toiminnan, ja se estää niitä kasvamasta ja luomasta työpaikkoja. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte pääomamarkkinaunionista, mutta Haluaisin kuulla, että kertoisitte jollekin yrittäjälle tai työntekijälle ihan konkreettisesti, miten pääomamarkkinaunioni auttaisi siinä vaiheessa, kun pankki sanoi, että ette saa luottoa, niin heillä olisi muita vaihtoehtoja. Ja kaikki, mitä sanoitte, kuulostaa hyvältä ja tuen sitä. Mutta jos itse olisin pienyrittäjä, niin haluaisin, että minulle selitetään, miten joku saksalainen voi auttaa espanjalaista tai italialaista pk-yritystä. Kiitoksia. Uh, well, thank you for that, and um, I hope I'm uh, coming. Kiitos. Toivottavasti pääsen Espanjan vierailemaan. Pian pari viikon kuluttua aion tavata pk-yritysten edustajia siellä ja puhua päivämarkkinaunionista ja haluan jatkaa keskustelua sitten. Ensiksi sanoisin teille, niin kuin varmaan itsekin sanot, kun puhut pk-yritysten edustajille, rohkaisen heitä antamaan meille osana kuulemista, mitä mahdollisia käytännön voi ollakaan, jotka heidän tarpeisiin tuovat ratkaisuja. Minun vastaukseni siihen, miten pääomamarkkinaunioni voisi auttaa. Yritykset eri kehitysvaiheessa tarvitset eri asioita. Tässä vaiheessa jäsenvaltioiden talouden toipumisvaihe ja rahoitusjärjestelmä on eri vaiheissa. On näitä jäsenvaltioita, joissa pankeilla ja pk-yrityksillä on vahvat suhteet. Kaikki toimii varsin hyvin. Solussa sanoisin kuitenkin osassa maita, jos ajatellaan, että asiat toimivat, tapaan kuitenkin pk-yritysten edustajia, jotka sanovat, että itse asiassa en saa pankista tarvitsemaani rahoitusta ja siinä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä tai riskipääomaa tai yksityisiä pääomasijoittajia. Kun aloitimme pikkuyrityksen, niin menin pankkiin ja se tuntui tosi monimutkaiselta Ja loppujen lopuksi siinä kävi niin, että minä sain tosi tällaisen yksityissijoittajan, niin kuin niitä nykyisin kutsutaan. Ja kun sijoitti pääomaa ja muutos on osittain rakenteellinen, osittain sitä valinnanvaihtoehtoja, osittain eurooppalaisten markkinoiden kehittäminen tehdään helpommaksi, että riskipääoma, yksityissijoittajat, pörssit ovat kiinnostuneita, että ne saavat parempaa tietoa pk-yrityksestä, investointeja ajatellen, osa muutoksesta on kulttuurista. Kuten sinäkin myös tämä on tärkeää ja kiireellistä. Mutta joskus nämä asiat liittyvät kulttuuriin, joka on vuosia kehittynyt tätä tarjota lisää optiota, informaatiota, siitä sitä rakentua. Thank you. Last speaker, Paul. Kiitos sitten Paul Tang. Thank you, uh, Chair. Thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtajalle ja kiitoksia komission edustajalle tältä täällä. No minä lähestyisin asiaa hieman eri tavalla. Puhuitte suhteellisesta sääntelystä johdannossanne ja erityisesti työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi? No, ajatellaan, että rahoitussektori palvelee reaalitaloutta, kuluttajien etua ja pk-yrityksiä, eikä niin, että ne toimisivat pelkästään oman, omaa etua tavoitellen, niin meillähän on finanssisektorilla kaikenlaisia lainoja, joita myydään esimerkiksi kuluttajille ulkomaanvaluutassa ja korkotasot on hyvin vaikeata määrittää, joten on aika vaikeata kaiken tapahtuneen jälkeen uskoa, että rahoitussektori palvelisi reaalitajoutta taloutta. No näki, kysyisin teiltä, että näettekö itsellänne ja komissiolla roolin uskon ja luottamuksen palauttamisessa finanssisektoriin, ja jos näin, niin mikä se rooli olisi? Ja toisaalta kysyisin, että olisiko teillä rooli siinä, että miten äh, laaditaan tällaisia pehmiämpiä lähestymistapoja, esimerkiksi käytännesääntöjä sääntelyn lainsäädännön ohella. Olisiko tällä soft-lähestymistavalla jonkinlainen tehtävä myös. Ja sitten vielä lopuksi pääomamarkkinaunionista. Oletteko kiinnostuneita äh, investointitietojen levittämisestä pk-yrityksille, ja jos olette, niin eikö se vaadi myös pankkisektorin yhteistyötä, koska heillä, siellähän se luotto, tieto luotoista on. Agree. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että tämä luottamuskysymys ja arvot ja standardit ovat erittäin tärkeitä. Haluaisin olla tilanteessa, jossa rahoituspalveluala pystyy toimimaan kunnolla talouden rahoittajana – Ja itse haluaisin ohjata heitä tähän suuntaan. Tämänhetkisessä tilanteessa vanha tilanne on jatkunut ja se ei ole hyvä taloudelle, se ei ole hyvä pk-yrityksille eikä sijoittajille. Eli todellakin haluaisin ratkaista tämän ongelman. Omistajien vastuu on heillä itsellään ja näissä asioissa vaaditaan johtajuutta. No ehkä muilla ihmisillä on erilainen kanta, mutta tietysti voi laatia sääntöjä, kun yritetään parantaa puitteita ja järjestelmää, jotta saadaan avoimuutta, raportointia ja muuta. Mutta kuitenkin viime kädessä oikeiden arvojen täytyy tulla ihmisistä, jotka tekevät näissä yrityksissä työtä. Jos on pelkästään sääntely lähestymistapa, niin silloin vaarana on, että järjestelmästä tulee yhä monimutkaisempi, palkataan yhä enemmän juristeja, jotka miettivät, miten voidaan toimia oikeudellisissa puitteissa, mutta se ei johda sitten kunnollisiin arvomuutoksiin. Ja meillä, meillä täytyy olla todellinen arvomuutos nyt kyllä. Tämä on yksi suurimpia haasteita. Olen keskustellut tästä paljon ja he kyllä tietävät, että tämä on suuri haaste rahoituspalvelualalle. Sitten luottotiedot pk-yritysten osalta. Se on tärkeä tieto. Tällä hetkellä pankeissa olevilla ihmisillä näitä tietoja on. Ja vihreässä kirjassa, kuten varmaan huomasitte, tarkasteltiin sitä, olisiko mahdollista, että olisi järjestelmä, jossa olisi enemmän tarkistettavia PK-luottotietoja. Ja jos halutaan lähteä tälle tielle, niin täytyy olla hyvin varovaisia. Meidän ei pidä luoda niin raskasta ja byrokraattista järjestelmää, että PK-yritykset eivät halua mitään investointeja, koska se on niin vaikeaa. Eli täytyy miettiä tarkkaan, miten tässä toimitaan, koska ei haluta jotain, jota kukaan ei halua käyttää, eivät PK-yritykset eivätkä sijoittajat. Mutta jos teillä on tästä jotain hollantilaisia ajatuksia, niin ihan mielelläni kuulisin ne. Thank you very much to commission. Kiitoksia komission jäsen Hill. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä keskustelua. Te otitte esille monita tärkeitä kysymyksiä. Ja haluaisin korostaa, että me jatkamme yhteistyötämme. Meidän täytyy keskittyä rahoituspalveluihin, kuluttajiin, kansalaisiin. Eli meidän tulee jatkaa tätä yhteistyötä samoin kuin toisessa kysymyksessä. Kiitoksia tuesta monissa lainsäädäntökysymyksissä, joita me työstämme. Eli kiitos vielä, että tulitte paikalle. Now, now we will. <laughs>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 Colleagues, may I ask you to take seat? Kollegat, käykää paikoilleen, jotta voimme siirtyä äänestyksiin. Eli ottakaa äänestyskortit jo esille. Ja ensin tarkistusäänestys. Eli äänestys alkaa. Still a number of colleagues to vote. Kaikki eivät vielä ole ihan äänestäneet. Okay. Czech liberals for the moment. One, uh, one that they have one additional vote. Liberaaleilla on yksi äänestäjä liikaa. No niin, nyt teitä on viisi. No niin, äänestys päättyy. ECR myöskin luke. Täytyy sitten laskea erikseen. Eli Sorun mietintöluonnos arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimen ilmoittaminen ja läpinäkyvyys. Tarkistus 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 ja 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjät hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 141. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Edelleen EPPllä yksi ääni liikaa. No niin, hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty, koska kaksi ääntä oli vielä vastaan. Sitten 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 150. Äänestys alkaa. EPPltä taas yksi liikaa. No niin. Äänestys päättyy. Hylätty. Ei kaksi puolesta lisää, eli sitten se onkin hyväksytty. Eli, eli 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 155 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 155, äänestys alkaa. EPPltä taas yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. niin. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36. Hetki, 35. Niitä äänestitte vastaan. hetkinen näin. No, okei, okay, 35 uudestaan. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan Nostakaa kädet kunnolla ylös. Tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 167 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 167, äänestys alkaa. Ei yksi liikaa. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan. No, täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 169. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Tarkistus 170. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi H, siihen liittyy suullinen tarkistus. Eli ensin suullinen tarkistus, äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Ei yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi ilman suullista tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 117 äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Lukee. Eli hyväksytty. Sitten kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi J. Siinä on kaksi suullista tarkistusta ensin ensimmäinen suljen tarkistus Guelta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten toinen suullinen tarkistus vihreiltä puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Tämä toinen suullinen tarkistusäänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten kompromissi J näin korjattuna, mutta kahdessa osassa eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206, eikö se olikin identtinen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 tyhjää hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 ja 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan varmaan hyväksytty ECR ja ALDE tukivat, onko näin? hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan 83. Äänestys alkaa. EVPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää. Kädet eivät nouse, eli 222 tarkistetaan. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan. ECR ja alle olivat vastaan. Eli hylätty. No, tarkistetaan. Ei tarvitse. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan. Tarkistetaan 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Hetkinen, siis te olette vastaan. Eli tarkistus 6. Äänestys alkaa. EPPstä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 103. Äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tarkistetaan 111 EPPltä taas yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme tekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. EPPltä yksi liikaa. Edelleen yksi liikaa. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäseitsemän puolesta kaksi vastaan kuusi tyhjää. Eli 49 kaiken kaikkiaan puolesta. Sitten lainsäädäntöpäätöslausumaesitys. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sama tulos. Ja sitten vielä päätös lähteä neuvottelemaan neuvoston kanssa säännön 73 nojalla. Tässä vaaditaan er- ehdoton enemmistö. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. 48 plus 2 puolesta, eli 50 puolesta, 5 vastaan, 2 tyhjää ääntä. Eli onnittelut esittelijälle. Eli päätämme lähteä neuvotteluihin välittömästi. Ja sitten siirrymme seuraavaan äänestykseen. For the draft. Jeppe Kofod Mietintö on luonnos suositus TTIP-neuvotteluihin liittyen. Olemmeko valmiit? Kompromissi A neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Tarkistus toinen osa. Äänestys alkaa. yes. Vote is closed. 26. Äänestys päättyy 26, 29 hylätty. Kolmasosa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta, vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi B, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkastus toinen osa. Äänestys alkaa. compromise B. One EPP too many. Sorry. Both is close. Is adopted. Hyväksytty. 25 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Yksi EPP peli I have a plus? Where? Okay, but this is problem. Uh, is adopted. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus 23. Äänestys alkaa.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 So compromise C. Kompromissi C. Kota kohdalta. Ensimmäisessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan. Käsiä ei näy. Tarkistetaan 31, äänestä salkaa. Vote is closed, one EPP too many. So... Yksi EPP liikaa, äänestys on päättynyt. Hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. tarkistetaan. Voting open, vote is open. Vote is closed. So is a draw with the additional. How the two. Tremmaasluokka vastaan hylätty. Kompromissi D ensimmäinen osa puolesta vastaan Su, ensin suullinen tarkastus puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Suullinen tarkastus äänestys alkaa. Vote is closed. Two more against, so is rejected. Hylätty. Ensimmäinen osa ilman suollista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan. 51 tarkastetaan. Vote is closed. The two additional were against, but still is adopted. Hyvä sitten. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tarkistus 60. Vote is closed. Is rejected. Compromise F. Kyllä. Tyt kompromissi F ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tarkistus 68. One EPP too many. but is closed. Is rejected. compromised. Hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 77.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 Hylätty kompromissi H ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää tarkistus Vote is closed. Is rejected. Hylätty 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 109 kohta kohdalta äänestyspyyntö 107 puolesta Se on kompromissin sisällä. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan. 109 tarkistetaan, äänestys alkaa. Vote is closed. Uh, the plus 1, so is adopted. Uh, 1110. 110 puolesta vastaan. 110 tarkistetaan. Vote is closed. Is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 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä. Third part. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Ja kaksi ylimääräistä vastaan eli hylätty. Sitten 128 puolesta vastaan Tarkastetaan 128. Äänestys alkaa. Vote is closed. Ja päättyy. Ja nämä kaksi ovat vastaan, eli yhdellä äänellä hylätty. Sitten 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141, 2 ja 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tarkastetaan 149. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan 150. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 151 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 153 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 105, hetkinen, tarkastetaan 153. Äänestys on alkanut. Vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja, 105, ja 160 puolesta vastaan tyhjää Tarkastetaan 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 156 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja lopullinen äänestys tekstistä näin äh, muutettuna nimen huutoäänestyksillä. Hetkinen, tämä onkin lausunto. Eli puolesta vastaan No sähköinen äänestys vuorossa, mutta ei nimenhuutoäänestys. Eli kerran vielä. Vote is closed. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 13 vastaan ja 8 tyhjää. 13 vastaan ja 8 tyhjää, eli onnittelut esittelijälle hyväksytty. Ennen kuin päätämme, minulla on muutama ilmoitusasia vielä, puhun hyvin lyhyesti. Palvelu, ää, maksupalveludirektiivistä Ää, trilogi on 26.3., mutta se piti peruuttaa, koska esittelijä Tajanilla oli muuta yllättävää tekemistä, eli 6 16.15 on seuraava kokous ja koordinaattorin kokouksesta 10.3. kokouksesta. Kansainväliset rahoitusraportointistandardit ja etra varhainen varoitusjärjestelmä, koordinaattorit päättivät muodostaa pysyvän tiimin, kiertävän tiimin, joka pitäisi, eh, koostuisi eh, esittelijästä ja varjoesittelijöistä. Ja sitten Ekonin 14. Eh, huhtikuuta EBAn raportista arviointi sopeutuksista ja sitten EBAn julkinen kuuleminen palkitsemisjärjestelmistä CRD4 suhteen. Ja sitten vielä EBAn kuuleminen asetuksen teknisistä standardeista koskien kriteereitä, joilla määritellään mrl ja BDR, BRRTn puitteissa, eli tämän kriisinratkaisudirektiivin puitteissa. Ja sitten EC, e, Euroopan keskus pankin kanssa ajatusten vaihto järjestetään Ekonissa kesäkuussa, jotta voitaisiin, jos, ja siellä käsitellään arvopaperiasioita ja sitten myöskin ollaan arvioimassa uudelleen rahoituspalveludirektiiviä ja rahoituspalveluasetusta ja pääomamarkkinaunionia. Koordinaattorit päättivät laatia suullisen kysymyksen komissiolle yhdessä valiokunnan päätöslauselma luonnoksesta koskien komission vihreää kirjaa pääomamarkkinoita markkinaunionien. ja sitten taloudenhallinnasta koordinaattorit päättivät esittää komissiolle suullisen kysymyksen laajoista talouden suuntaviivoista ja myöskin laatia lausunnon eh, EMPL-raporttiin, mietintöön ja Kreikan ministerin 15. ja 16. kesäkuuta. Puhutaan Kreikan asioista ja sitten päätettiin järjestää taloudellinen dialogi 2015 vuoden ensi puoliskolla ja 5. viidettä AFKON julkinen kuuleminen koskien taloushallintaa ja päätettiin, että ei laadita 2020 strategiasta raporttia ja järjestettäisiin myöskin Eurostatin kanssa dialogi. Ja sitten vielä 2015 vuonna päätettiin pyytää valtuutusta lisätä Espanjan delegaatiota kymmeneen jäsenen. Kiitoksia paljon. Kokous on päättynyt ja seuraava kokous järjestetään tiistaina 31. Ei vaan nythän meillä onkin sitten kuuleminen 30. päivä. With which day is this? 30th is, yeah, well that's... With no, Moscovici. Which day? Uh, the 30th. The 30th. Niin, 30. Niin, seuraava kokous on 30. maaliskuuta, jolloin meillä on yhteinen kuuleminen komissaari Moskovitsin kanssa koskien veroasioita. Ja siellä on myöskin verotusvaliokunnan jäsenet paikalla. Eli siellä esitetään lainsäädäntöehdotus verotuksesta. Ja sitten Ekonin kokous on tiistaina 31. maaliskuuta aamulla ja iltapäivällä. Kiitoksia. Kokous on päättänyt. Okay. Thank you.